Herr Kollege Buda. Kollega Buddha. Täytyy mikrofoni. Tori sezonier ja transfrontalieri. Kiitos puhemies. Kausityöntekijät ja työntekijät ovat välttämättömiä työntekijöitä talouden monilla saroilla. Koronakriisin aikana on nähnyt, nähty, että meiltä puuttuu työntekijöitä. Monien yritysten tulevaisuus on ollut uhattuna siitä syystä. Monissa jäsenvaltioissa kuitenkin nämä työntekijät ovat hyvin hankalassa tilanteessa. Tämä on uhannut heidän henkeään ja sosiaaliturvaansa. Arvoisa komission jäsen, komission tai Euroopan unionin on löydettävä sellaiset mekanismit, joilla voidaan huolehtia siitä, että näillä työntekijöillä on turvalliset, ihmisarvoiset ulot, että heille maksetaan kunnollinen palkkatyöstä ja asunnon osalta on oltava kunnolliset olot ja sosiaaliturvamaksuista on huolehdittava, jotta ollaan myös vakuutettuna sairautta vastaan myös tällaisen pandemian yhteydessä. Lisäksi on huolehdittava siitä, että työntekijät tietävät heidän oikeutensa. Heitä ei saa käyttää hyväkseen. Kiitos paljon. Kiitos paljon kollega Buda. Kollega Dura Ferrandis. Eh, gracias. Kiitoksia. Eh, tämä pandemia on näyttänyt meille, että maahanmuuttajatyöntekijöiden liikkuminen ei kunnioita valtioiden rajoja ja jossa esimerkiksi tämä koskee eu kansalaisia ja kolmansien maiden eh, kansalaisia. Ja he ovat eh, olleet tärkeällä sijalla maataloudessa, myöskin elintarviketoimitusten turvaamisessa pandemian aikana. On tärkeää löytää väärinkäytöksiä – koska tämä Va, va, nämä väärinkäytökset eh, maatalousalalla eh, va, va, vahingoittavat alaa ja meidän on pyrittävä, pyrittävä löytämään muutkin, myöskin muut tapaukset, joissa eh, riistetään esimerkiksi Hollannissa tapahtunut espanjalaisten, romanialaisten ja bulgarialaisten työntekijöiden tilanne me tarvitsemme sosiaalista, sosiaaliturvaa ja, kun, ja kunniallisia olosuhteita riippumatta siitä, mistä nämä ihmiset tulevat ja mihin he ovat menossa. Kiitoksia, hyvä kollega ja seuraavaksi kollega Brunet, yksi minuutti. President, monsieur le commissaire, chers collègues, je me félicite de l'initiative. Kiitoksia, eh, hyvät kollegat. Olen erittäin iloinen tästä aloitteesta rajatyöntekijöiden ja kausityöntekijän suojelusta COVID-19-kriisin puitteissa. Muuta ei tämä tilanne nyt ole eh, syntynyt vain tämän kriisin kautta. Se on vain vahvistanut sitä. Tämä eh, on erittäin tärkeä että työntekijöiden oikeudet varmistetaan myös näille työntekijöille. Tasa-arvo on tärkeää. COVID-19-kriisi on nähnyt nyt väärinkäytökset ja ongelmat ja jokaisen jäsenvaltion kuitenkin täytyisi EU-lainsäädäntö panna täytäntöön. Tärkeä suoja rajatyöntekijöille ja kausityöntekijöille sekä terveydenhoidon suoja on tärkeä. Tässä haluaisin puhua työsuojeluviranomaisesti ja lähetettyjen työntekijöiden direktiivi on nopeasti pantava täytäntöön. Kiitoksia kollega Bryne. Yleensä en anna kollegoille, jotka eivät ole täällä paikalla puheenvuoroa, mutta herra Radachowski oli vain väärällä paikalla, joten te saatte puheenvuoron. Ei. Herra Radachowski, missä hänen paikkansa oikein on? Teillä on puheenvuoro. Vážení kollegovia, podporujem v celom Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Minä tuen tätä päätöslauselmaa, jonka aiheena on raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu. Hyvin on tiedossa se, että kausityöntekijät ovat usein sosiaalisesti heikommassa asemassa tulevat Itä-Euroopan maista tai kolmansista maista. Lisäksi hyvin tiedetään se, että työsopimukset ovat määräaikaisia, työehdot ovat hankalat ja he toimivat usein alle minimipalkan. Siksi näihin tosiasioihin on nyt puututtava, jotta näiden työntekijöiden työoloja voidaan parantaa ja saattaa työolot lähemmäksi sitä, mikä on olemassa nyt Euroopan lainsäädännössä. Lisäksi on muistettava se, että monet voivat päätyä samanlaiseen tilanteeseen. Joutuvat ehkä joskus toimimaan töissä Itä-Euroopassa. Samanlaiset olot kaikille. Kiitos. Ratsovski. Kiitoksia kollega Radachowski. Ja seuraavaksi kollega Rail yksi minuutti. Puhemies, hyvät kollegat, Saksassa on uusi koronakeskus ja jälleen on kyse eh, lihateollisuudesta. 600 eh, uutta tartuntaa, 7000 eh, työntekijää karanteenissa, Tönnesissä Saksan suurin lihanjalastamo Ja täältä tulevat suurin osa työntekijöistä Romaniasta ja Bulgariasta. Mitä sitten Nordrhein-Westfalenin kristillisdemokraattinen ministeri sanoo? Syynä näihin tartuntoihin eivät ole nämä orjuuden kaltaiset olosuhteet, missä nämä työntekijät elävät, vaan syynä on se, että he viikonloppuna matkustivat kotiin. Ja tämä on todellisia ongelmia, prostituutiota, rikollisuutta ja palkkadumpausta, mutta se, että näitä ihmisiä syytetään siitä, että he kävivät kotona, niin sitä minä pidän kyllä muukalaisvihamielisenä ja olen kauhistunut tällaisen ministerin puheenvuoroista. Kiitoksia ja seuraavaksi kollega Raitke. Satoja lisää tapauksia on tehtäissä. Armin Laschetilla tulee ensimmäisenä mieleen, että romanialaiset ja bulgariset työntekijät toivat tämän mukanaan. Ei, anteeksi nyt vain, tämä ei käy päinsä. Tämä on vanha muukalaisviha, että muualta tulevat tuovat sairauksia mukanaan. Armilaiset ei kanna vastuuta. Notrain Westfalenin pääministerin on tietenkin huolehdittava myös romanialaisista ja bulgarialaisista työntekijöistä, jotka toimivat surkeissa oloissa, asuvat surkeissa oloissa, eivätkä saa edes minimipalkkaa. Tärkeää on huolehtia kaikkien työntekijöiden oikeuksista kansalaisuudesta riippumatta. Euroopan työviranomaisen pitää huolehtia siitä, että sääntöjä noudatetaan. Jos tämä ei riitä, niin meidän pitää huolehtia siitä, että standardit ovat korkeammalle, koska tällainen hyväksikäyttö on saatava nyt loppumaan. Kiitos. Kiitoksia kollega Reintke. Ja seuraavaksi kollega Aguilar, yksi minuutti. Gracias, presidente. Kiitos puhemies. Minä haluaisin ensin muistuttaa, eh, miten tärkeää työtä maatalousalan kausityöntekijät tekee. Ja tämä kriisi on osoittanut, osoittanut miten tärkeitä he ovat. Espanjassa on tapahtunut niin, että eh, kymmenen, on puuttunut 10 000 työntekijää, jota olisi voitu eh, kerätä hedelmäsatoja. Ja eh, disinformaatiolla syy, syyllistetään ja syytetään espanjalaisia viljelijöitä orjanpidosta. Ja tässä ja nyt me olemme tilanteessa, jossa ei ole saatu ruokaa supermarkettiin ja, eh, ja nel, neljä ja min, minun ma, kaupungissani 50, 59 000 sairastui ja, tu, kymmenet tuhannet espanjalaiset ovat menetäneet henkensä ja todellakin Espanjassa pitää vaihtaa hallitusta. Frau Kollegin Aguilar. Kiitoksia kollega Aguilar. Ja seuraavaksi kollega Gemma. Kiitos puhemies. Me tiedämme oikein hyvin, että jäsenvaltioiden toimenpiteet viruksen rajoittamiseksi ovat aiheuttaneet rajatyöntekijöille ja kausityöntekijöille hyvin vakavia seurauksia niissä maissa, joissa he olivat töissä. Heidän piti, he olivat esimerkiksi saman tien ilman työpaikkaa, majoitusta, kuljetusta ja muuta. Nämä maa taloustyöntekijät ovat usein kärsivät orjuuden kaltaisista olosuhteista. Tämä on hyvin tyypillistä Etelä-Italiassa ja mm, toivoisin, että komissio eh, ja jäsenvaltiot takaisivat eh, täydet oikeudet ja että eh, kiellettäisiin kaikenlainen työntekijöiden syrjiminen ja että neuvostossa varmistettaisiin riittävät määrärahat, jotta voitaisiin tukea työntekijöitä, jotka ovat kärsineet. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Gemma. Ja seuraavaksi kollega Furls yksi minuutti. Kire Pitrupe, το είπατε και προηγουμένως. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Kuten sanoitte, työntekijöiden vapaa liikkuvuus on perusperiaate Euroopan unionissa. Ja nyt puhutaan kausityöntekijöistä tai rajatyöntekijöistä, ihmisistä, jotka joutuvat ylittämään rajan tullessaan töihin. Kyse on ihmisistä, ihmisistä, joilla on perheet, joilla on tietyt tarpeet, ovat riippuvaisia palkastaan – Nämä ihmiset kuuntelevat nyt meitä ja haluavat, että Euroopan parlamentti tekee kaiken voitavan, jotta parlamentti suojelisi näitä ihmisiä. Meidän tehtävämme tänään on siis kertoa viesti ihmisille. Me ymmärrämme teidän tarpeenne, se on viestimme. Me haluamme suojella teitä, huolehtia niin Me olemme teidän puolellanne. Emme teitä vastaan. Tämän on oltava tämän päivän tärkeä viesti. Kiitos. Vielen Dank, Herr Kollege Furlas. Es folgt... Kiitoksia, kollega Furlas. Ja seuraavaksi kollega Angel, yksi minuutti. Kiitos puhemies. COVID-19-kriisi on... COVID-kriisi on osoittanut rakenteellisia ongelmia, jotka... Toivotan tervetulleeksi tämän Jäsenvaltiot ja koko unionin tilanteeseen, jossa palvelut ovat palveluthan ovat heikentyneet eh, talouden kiristystoimien vuoksi ja tämä on ollut näkyvissä tässä tilanteessa ja monet jäsen, jäsenvaltiot eivät ole noudattaneet kaikkia suosituksia ja eh, me tarvitsemme lisää avoimuutta ja me kannustamme komissiota edelleenkin tutkimaan tätä tilannetta ja tätä eh, sosiaalista tilannetta, joka liittyy nimenomaan kausirajatyöntekijöihin. Ja sosialistiryhmän puolesta haluaisin kiittää työmarkkinaosapuolia ja kansalaisjärjestöjä heidän arvokkaasta työstään, eh, kun he ovat antaneet hätäapua hädässä oleville ihmisille. Kiitoksia kollega Angel. Seuraavaksi kollega Bilde, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. L'épidémie de COVID-19, vous le... Kiitos puhemies. COVID-19-epidemia, kuten tiedätte, on todella moukaroinut talouttamme – minä haluan puolustaa ennen kaikkea nuorisoa. Ranskassa miljoona jää työttömäksi. Nuoret opiskelijat, vasta valmistuneet ovat hyvin hankalassa tilanteessa. Monet nuoret eivät pysty löytämään kesätyöpaikkaa ja kerätä rahaa loppuvuodeksi. Nuoret vasta valmistuneet eivät löydä harjoittelupaikkaa. Nuoret ihmiset kaiken kaikkiaan varmasti unelmoivat siitä, että voivat matkustaa tällä mantereella ja nauttia paremmasta tulevaisuudesta. Samalla Eurooppa pakottaa meidät noudattamaan kaikkein vapaimpia vapaan kaupan sääntöjä. Monet työntekijät saavat näin ylittää rajat ja saavat etulyönti aseman muihin verrattuna. EU ajaa tällaista doktriinia, jota joudumme noudattamaan. Ajatelkaa nyt nuoria. Puhuja keskeytetään. Es spricht als nächstes. Kiitoksia kollega Bilde. Seuraavaksi kollega Andreisen yksi minuutti. Der Mann war Mitte 50. Er kam... Tämä henki, mies oli äh, vähän yli 50-vuotias ja tuli Romaniasta. Hän äh, romahti, äh, kun oli Ähm, äh, työpaikallaan. Äh, ihmiset, äh, muut työntekijät haukkuivat häntä, ne piti kahdeksan kilometriä kävellä majoituspaikkaansa. Kukaan ei Saksassa tukenut häntä. On miljoonia rajat ylittäviä työntekijöitä. He työskentelevät teurastamoilla tai siivoojina rakennusalalla. He heillä on erittäin huonot olosuhteet ja äh, huono terveydenhoito. Äh, meidän heitä ei pitäisi ajatella pelkästään COVID-19-kriisin aikana. On kauhea, kun yritykset kuten Tönnies äh, hyväksi käyttävät heitä. EU pitäisi puolustaa kaikkien työntekijöiden oikeuksia. EUn komission olisi katsottava tilannetta ja puututtava paremmin työntekijöiden oikeuksiin. Nyt on aika mm, puuttua siihen, että heidän mm, olosuhteensa paranevat. Kiitoksia kollega Andreesen. Seuraavaksi kollega Zalewska. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy, pandemia... Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Covid-pandemia on traagisesti nostanut esiin mistä me olemme puhuneet jo pitkään. Tilanne on muuttunut ja nyt huonosta on menty vieläkin pahempaan. Komissio sanoi, että meidän tulee oppia tästä ja meidän parlamentin jäsenten täytyy työskennellä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, koska jäsenvaltiothan valvovat niitä yrityksiä, jotka riistävät näitä työntekijöitä. Toivon, että Saksan puheenjohtajakaudella pidetään sosiaali- ja terveys- ja perheasioiden ministerien keskinäisiä kokouksia, joissa saavutetaan tilauksia Eh, ja olemme saaneet ajatuksen aiheen. Kiitoksia kollega Saleska ja seuraavaksi kollega Falka. Kiitoksia. Hyvä puhemies, arvoisat kollegat. Kun olin 16-vuotias, onnistuin erässä koulun kokeessa ja jotta voisin ostaa polkupyörän, niin minä menin työskentelevään päivätyöntekijäksi 20, 21 päivän ajan. Ja iloissani tein töitä ajatellen polkupyörääni, ajattelematta työn suojelua mutta tänä päivänä ajattelen toisin. On tarpeen, että Eurooppa varmistaa, että työntekijöillä on riittävät olosuhteet, että kunnioitetaan heidän työolosuhteitaan, majoitusolosuhteitaan ja että varannetaan sosiaaliturvaa ja terveydenhuoltoa. Lisäksi on lisättävä yritysten ja rekrytointiyritysten velvollisuuksia, että kunnioitetaan työntekijöiden oikeuksia. Kiitän EPP-ryhmää siitä, että se on hyväksynyt kuusi kohtaa, joita minä ehdotan ehdotin eh, Romanian valtuuskunnan puolesta. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Majorino, yksi minuutti. La pandemia ha avuto un impatto... Pandemialla oli hirveä vaikutus elämäämme, mutta se ei ole kohdistunut yhtä lailla kaikkiin. Se on eh, hirveämmäksi eh, tehnyt ne elinolosuhteet niillä ihmisillä, jotka olivat jo tuotannon, mm, olivat jo syrjäytettyjä. Ne olosuhteet, jossa tuhannet äh, maahanmuuttajat ja äh, kausityöntekijät elävät, on asia, jota ei voida hyväksyä. Erityisesti maataloudessa heitä hyväksi käytetään ilman oikeuksia ja COVID-19 aikana myöskin ilman äh, terveydestä huolehtimista. He ovat usein orjia ja riippuvaisia e-, kaporaaleista esimiehistään ja tämä periaate, että pitäisi olla sama kohtelu samassa työssä, niin sitä pitäisi myös soveltaa kansallisesti. Tarvitaan tehokasta valvontaa sekä sen suhteen, millaisissa olosuhteissa nämä ihmiset työskentelevät ja majoittuvat, mutta myöskin alihankintasopimuksissa meidän täytyy myös pysäyttää sosiaalinen polkumyynti ja puhuja keskeytetään. Kiitoksia kollega Majorino. Seuraavaksi kollega Conte, yksi minuutti. On tarpeen kuulla kaikkia niitä puheenvuoroja, joita kuulemme rajatyöntekijöiltä ja kausotyöntekijöiltä, eh, mutta ei kuitenkaan saa laittomia maahanmuuttoja laillistaa, kuten Italiassa on tapahtunut. Jos todella haluamme puuttaa työntekijöiden puutteeseen, meidän on annettava prioriteetti asemaan monet työttömäksi joutuneet. Ehkä meillä pitäisi olla jonkinlainen äm, järjestelmä, jolla voistuisimme puuttumaan äh, sosiaaliturvan verotuksellisiin ongelmiin. Ajattelen tässä kaikenlaisia kausityöntekijöitä, esimerkiksi hiihtoopettajia ja uimavalvojia ja rannan tarvetta alueilla myös esimerkiksi siivoja ja hotellityöntekijöitä. Heille pitää kaikille taata kunnolliset työskentelyolosuhteet. Vain tällä tavoin pystymme selviämään tästä kriisistä. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Konte ja seuraavaksi kollega Sagats. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, COVID-19 kriisi on niin työntekijöille ollut erityisen haasteellista. Tämän huomasin, koska asun alueella, jolla on erityissäännöt alueellani. Hyvin pitkän aikaa raja-alueella on voitu arvostaa sitä, että eletään naapuruutta ja että työntekijät ovat liikkuvia. Tällä on erityismerkitys silloin, kun tämän tuntee omalla alueellaan, esimerkiksi terveydenhoitoalalla. Minulle on tärkeää se, että Euroopan parlamentti antaa tänään selkeän viestin – näille raja- ja kausityöntekijöille. Yhteinen viestimme olkoon se, että arvostamme heitä. Tämä on erityisen tärkeää, kun monia pelotti silloin, kun rajat suljettiin. He pelkäsivät, mihin jäädään lähiviikoksi, kuukausiksi. Perhe valitaan vai työpaikka. Hienoa, että tämän saadaan selkeä viesti Euroopan parlamentista. Kiitos. Vielen Dank, Herr Kollege Sagatz. Kiitoksia kollega Sagaz. Ja seuraavaksi kollega Negrescu yksi minuutti. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, yhteinen päätöslauselman laatiminen parlamentissa on tärkeä askel, jotta voidaan taata kausityöntekijöille paremmat olosuhteet. Haluamme selvästi välittää sen viestin, että me hyväksy mitään modernia orjuutta. Me sosiaalidemokraatit tiedämme, että on suuria ongelmia ja että rikotaan eurooppalaista työlainsäädäntöä ja sosiaaliturvalainsäädäntöä. Romaniassa myös hallitus on vaarantanut monien kausityöntekijöiden hengen he ovat tehneet päätöksen, joka ei noudata EUn lainsäädäntöä. Meidän päätöslauselmaamme tukee melkein 500 henkilöä, jotka ovat allekirjoittaneet vetomuksemme toimielimelle, mutta ongelma ei ole vielä ratkaisu. Romanialaiset työntekijät ovat osoittaneet mieltään. He ovat, tämä on tungettu lentokoneisiin ja busseihin. He ovat odottaneet meiltä kovasti monenlaista, että puuttuisimme asiaan, kun heidän oikeuksiaan poljetaan, niin kuin romanialaisten työntekijöiden kohdalla on tehty. Kiitoksia kollega Negresku. Ja seuraavaksi kollega Sardone, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Me olemme täällä puhumassa äh, kausityöntekijöistä ja COVID-19-kriisistä ja myöskin rajavalvonnasta. Puhutaan sitten äh, siitä, mitä oikeasti tapahtui Italiassa. COVID-aikana oli äh, tuhansia laittomia maahanmuuttajia, jotka tulivat rannikollemme, joten ei niitä rajoja nyt niin kovin hienosti hoidettu heidät pantiin karanteeniin, oli jopa tällaisia erityisveneitä, joissa oli kaikki mukavuudet hätätilan ratkaisemiseksi. Heidät siis otettiin vastaan. Mm, oli ad hoc järjestelyjä heidän vastaanottamiseksi. Ja sitten mitä kausityöntekijöiden suhteen hallitus teki eh, tällaisen eh, eh, hätälain, kun kausityöntekijöitä kerran tarvittiin maatalousalalla. ja Siellä monet olivat ongelmissa. Äh, ja tämä oli täydellinen epäonnistuminen sekä Italialle että Euroopalle. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Sardone. Ja seuraavaksi kollega Lytsen yksi minuutti. Monsieur le Président, la crise du Covid a montré au combien... Kiitoksia puhemies. Covid-kriisi on osoittanut, kuinka tärkeitä kausityöntekijät ovat jotta me eurooppalaiset saamme ruokamme. He äh, ansaitsevat siis kunnioituksen ja tunnustuksen ja kiitoksia päätöslauselman laatioille. Meidän täytyy turvata meidän maataloutemme toiminta. Kun ajatellaan rajatyöntekijöitä, 50 prosenttia työntekijöistä minun alueellani ylittää rajan – rajaseudulla asuvina meillä on kehitetty tällainen passi, jolla helpotetaan näiden työntekijöiden tilannetta ja myöskin heidän byrokraattista asianhoitoansa. E, heidän pitäisi saada jokinlainen eri, erilainen asiakirja, niin kuin esimerkiksi terveystyöntekijät, jotka kulkevat rajan yli töihin. Vielen Dank, Herr Kollege Lütjen. Es folgt... Kiitoksia, kollega Lütjen. Ja seuraavaksi kollega Kohut, yksi minuutti. Thank you for the floor. Mr. President. Kiitos, että sain puheenvuoron. Puhemies, kollegat. Olen jo täällä parlamentissa puhunut siitä, että on suojeltava rajatyöntekijöiden oikeuksia. Istunnon aikana äänestämme hyvin tärkeästä päätöslauselmasta, joka koskee näiden työntekijöiden oikeuksia, rajakausityöntekijöiden oikeuksia – Olin näissä viiden vuoden ajan itse tällainen työntekijä. Tämä on hyvä askel, askel oikeaan suuntaan. Tämän jälkeen tarvitaan vielä konkreettisia toimia sekä Euroopan unionin että jäsenvaltioiden puolelta. Lainsäädäntö, työtä, mutta myös muuta. Erityisesti on huolehdittava näistä työntekijöistä. Tämän kriisin aikana tietoa ei saatu riittävästi. työntekijät valta-alueelta niin joudun avaamaan tällaisen rajaa tietopankin oman toimiston, koska tietoa ei ollut saatavilla. Tämä ei ole oikein. Tärkeää on jakaa oikeaa tietoa. Viranomaisten on jättävä tietoa, joka on kattava oikea-aikaista. Se on ihmisoikeus. Kiitos. Kiitoksia kollega Kohut. Nyt sitten komission puolesta komission jäsen Schmidt. Euh, honorable député, nous avons débattu cet après-midi d'un Hyvät naiset ja serrat, eh, arvoisat edustajat, tämä asia on todella tärkeä. Se on koko EUn rakentamisen eh, ydin ja se on tärkeä etu meille, mutta se edellyttää myöskin eh, toimia. Kriisin aikana olemme huomanneet, että ehkäpä aiemmin vapaa liikkuvuus oli aiheutti ongelmia, joissa eh, kenties olosuhteet ja elinolosuhteet työntekijöille eivät ole parhaat mahdolliset ja nyt, meidän, nyt meillä on mahdollisuus ratkaista nämä asiat. Mutta tämä ei, se, että lähetettyjen työntekijöiden direktiivin lykkääminen ei tätä asiaa auta, koska jos meillä olisi se direktiivi, tätä, tätä skandaalimaisia tilanteita ei olisi. Tarkastuksia ei suoriteta, eli tämä, tämä on soveltamiskysymys. Ja vetoan kaikkiin työntekijöihin, eh, työnantajiin ennen kaikkea ja jäsenmaihin, että säännöksiä noudatetaan ja jos näin olisi toimittu, niin me olisivat, olisimme kohdelleet kaikkia työntekijöitä arvokkaasti. Schmidt Kiitoksia komissaari Schmidt ja sitten keskustelun lopuksi vielä ministeri Brnjats neuvoston puolesta. Kiitoksia arvoisat eh, jäsenet, lopuksi haluaisin vahvistaa teille neuvoston tuen rajatyöntekijöiden, kausityöntekijöiden vapaalle liikkuvuudelle, mutta näille työntekijöille pitää antaa samat työskentelyolosuhteet, sosiaaliturva ja kohtelu kuin kansallisille työntekijöille. Jäsenvaltiot ovat valmiita keskustelemaan asiasta parlamentin ja komission kanssa, jotta löydettäisiin paras ratkaisu COVID-19-kriisin aiheuttamiin haasteisiin. Kiitoksia. Kiitoksia, ministeri Brynjats, jos nyt oikein ymmärsin. Tämä oli teidän viimeinen puheenvuoronne tehtävänsänne Kroatian puheenjohtajavaltion edustajana. Äh, kiitän teitä siitä, että olitte täällä aina. Toivotan teille henkilökohtaisesti kaikkea hyvää ja toivottavasti näemme jälleen kerran. Äh, keskustelu päättyy päättyy. Äänestys toimitetaan huomenna. Istutto keskeytetään kello 18.15 asti.